Meillä on kohta yksi, esityslistan hyväksyminen. Muistutan teitä kaikkia siitä, että tämä istunto menee suoraan internetiin. Ja muistan, muistutan teitä myös siitä, että teillä olisi syytä olla mukana ne äänestyskortti, koska aloitamme pian äänestyksenne siinä. Sitä tarvitaan. Ensimmäinen äänestettävä kohta on komission viides kohesiokertomus ja kohesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen. Esittelijänä kollega Vogan, hän pyytää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Thank you, uh, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Huomauttaisin vain yhden seikan. Hiljan saimme sähköpostia tarkistuksesta yhdeksän edustaja ilmoittaa, että hän haluaa vetää pois tämän tarkistuksen yhdeksän. Bene, sì, avevamo già avuto notizia. Kiitoksia tästä. Meillä olikin jo tieto. Se on siis vedetty pois. No niin, nyt aloitamme äänestyksen. Äänestämme ensimmäisestä osasta kompromissi tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Votazione chiusa ja päättyy. Approvato. Hyväksytty. La seconda parte del comprom- Toinen osa kompromissi, tarkistus 1, äänestys alkaa. Chiusa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Passiamo adesso all'emendamento 3, la votazione aperta. Sitten kolmonen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja viisi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Mukaan lukien suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty ja kymmenen Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme päätöslauselmaa luonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 19 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut, onnittelut esittelijälle, sitten menemme eteenpäin. Al discarico delle agenzie. Virastojen vastuuvapaudet. Aloitamme vastuuvapaus 2009 erillisvirastojen toiminta, ja valvonta, esittelijä Stavra Kaakis. Mikäli ei ole kommentteja, aloitamme äänestykseen. Suullinen tarkistus 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa ja päättyy. Ylätty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Niin, mukaan lukien suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus kolmonen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksy. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 21 mukaan lukien suullinen Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 24, äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 33. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 35. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 37. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 38. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 39. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 40. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 41. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 43. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 44. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 45. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 46. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 49 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdato on kappale F, tarkistus 2, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Päätöslausuma näin muutettuna äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 40, 24 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. No niin, seuraavana Vastuuvapaus 2009, Euroopan poliisiakatemia, Sepol, esittelijänä edelleen Stavrakakis. Ensin äh, ehdotus vapa- vastuuvapaudesta, tarkistukset 1 ja 2 ovat identtisiä, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 25 puolesta. Seuraavana tilin tarkastus, loppuäänestys, äänestys alkaa ja päättyy. 25 puolesta ei tyhjiä, ei vasta ääniä. Seuraavana päätöslauselma. Lopullinen päätöslauselma. Kohta yksi. Libe-valiokunnalta äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 9. Alkaa päättää, päättyy hyväksytty. Tarkistus kaksi Libeltä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kymmenen alkaa. Päättyy. hyväksytty. 11, mukaan lukien suullinen tarkistus, alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 alkaa. Päättyy. Hylätty. 12 alkaa päättyy. Hyväksytty. 13 alkaa. Päättyy. Hylätty. 14 alkaa. Päättyy. Hylätty. 15 alkaa. Päättyy hyväksytty. 16 alkaa, päättyy, hyväksytty. 17 alkaa, päättyy, hyväksytty. 18 mukaan lukien suullinen äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 20 alkaa. Päättyy. Hylätty. 21 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 22 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 23 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Libeen kahdeksikko äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ok, l'emendamento 25, la votazione aperta. 25 äänestys alkaa. Mukaan lukien suullinen tarkistus. Mm. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 26 alkaa. Unica, è unico Unica. Emendamento 26, la votazione aperta. 26 alkaa päättyy. Hylätty. Emendamento 11, commissione Libe. Libe 11, alkaa, päättyy, hyväksytty. 27 alkaa, päättyy, hyväksytty. 28 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 29 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 30. Mukaan lukee suullinen tarkistus alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 31. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 32 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 34 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 35 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 33 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kuusi alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Neljä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Viisi alkaa. Päättyy hyväksytty. Sitten näin muutettuna koko päätöslauselmaesitys ään alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä.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 Minun mielestäni me kyllä jo äänestimme siitä 25 puolesta, ei tyhjiä eikä, eikä ääniä. Eikä, emmekäs me tästä jo äänestäneet. No, äänestetään nyt vielä toisen kerran, kun tästä on epäilystä. Äänestys alkaa. Siis tämä ehdotus vastuuvapauden päätöksen tekemiseksi päättyy. No niin, 24 puolesta. No niin, hyväksytty. Minä kyllä muistelisin, että tästä jo äänestettiin. Menkööt nyt. Um, can I propose we do a block vote on the next... Voisinko ehdottaa, että seuraavassa äänestetään yhtenä ryhmänä. Minulla on kovasti plussaa täällä, en oikein tiedä mitä muilla, mutta minulla ainakin sopisi. No, non sono d'accordo, quindi. Eikö? La collega Magovei, che si... Magovei vasta, vastustaa tässä puheena on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Äänestämme ensimmäiseksi vastuuvapauspäätösehdotuksesta äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 22 puolesta, yksi vasta, yksi tyhjä. Sitten ehdotus tilipäätöksen tekemiseksi. Äänestys alkaa. Päättyy. 22 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten päätöslauselmaan. Tarkistus yksi äänestys alkaa. Enviltä. Ja päättyy. Hyväksytty. Kakkonen alkaa, päättyy, hyväksytty. Kolme alkaa, päättyy, hyväksytty. Neljä alkaa, päättyy, hyväksytty. Viisi alkaa, päättyy, hyväksytty Hylätty. Seitsemän alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kakkonen. Mukaan lukee suullinen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kuuttonen Enviltä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma näin muutettuna äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Hyvä. Seuraavaksi. Va bene all'Agenzia Europea Euroopan lääkevirasto EMEA esittelee Stavrakakis. Aloitamme vastuuvapauspäätöksen päätösehdotuksesta. Tarkistukset 1 ja 2 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Envi 10. Ei, ei, ei siitä, vaan nyt Kokonaisuudessaan tämä päätösehdotus äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä. Seuraavana tilinpäätös, tilinpäätösehdotus, tarkistus kolme, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavana koko ehdotus näin muutettuna äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta ei, vasta ei, tyhjä ääniä. Kollega Stavrakakis on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Dear colleagues, before... Hyvät kollegat, ennen kuin päätöslauselmasta äänestetään, haluaisin kommentoida joitakin tarkistuksia, jotka minusta ovat kovin ristiriitaisia. Viittaan niihin tarkistuksiin, jotka viittaavat välittäjään ja siihen, että tietyt lääkeaineet eivät olisi turvallisia. Nämä ovat hyvin vakavia väitteitä, erityisesti silloin, kun ei ole mitään todistusaineistoa väitteen tukena. Mediator-tapaus pitää avoimesti, avoimella menettelyllä hyvin syvällisesti tutkia. Ihmisiä on todellakin kuollut tässä tapauksessa ja asiat täytyy tutkia äh, aivan perusteellisesti. Minun mielestäni tämä täytyisi toteuttaa yhteistyössä Envi-valiokunnan kanssa. Täytyy valmistautua kuulemiseen asiantuntijoiden kerralla. Viime torstaina puheenjohtajakokous antoi luvan EMEAlle sille, että järjestämme kuulemistilaisuuden viraston kanssa. Tällä tavalla voitaisiin tilanne ratkaista. Mehän olemme horisontaalisessa mietinnössä äänestäneet niin, että tilintarkastustuomioistuin tekee erityiskertomuksen ja tässä täytyy huomioida eturistiriidat. Tärkeää on myös se, että pyydämme myös sisäisen tarkistuksen yksikköä tekemään tästä aiheesta erityistarkistuksen. Oman poliittisen ryhmäni puolesta haluan kertoa teille, että jos nämä tarkistukset hyväksytään, niin me äänestämme päätöslauselmaa vastaan kokonaisuudessaan. Grazie a lei. Penso che possiamo cominciare la votazione. No niin, nyt varmaankin voimme aloittaa äänestyksen päätöslauselmasta tarkastus kuusi äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Yhdeksän alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kymmenen alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yksitoista alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kaksitoista alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 13 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 14 alkaa. Päättyy. Hylätty. 15 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 16 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 18 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 19 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21. Mukaan lukee suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 22. Hetkinen. 22. Suullinen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 25 vedetty pois. Niinkö? Emendamento 20. Kyllä. Votazione 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 27. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 30 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 31 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 28 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 32 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 33 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Envi 1 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kakkonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Viisi ään alkaa. Olkaa hyvä. Ilman mikrofoni. I forgot my voting card. Unohdin äänestyskortteni toiseen valiokuntaan. Voisinko lisätä ääneni tähän mukaan? Kiitos. Emendamento 5, la votazione aperta. Viisi, äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kuusi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 35. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 36 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 37 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 38 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 39 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 40 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 41. Puolesta, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 42. Alkaa päättyy, hyväksytty. 43 puoli alkaa, päättyy, hyväksytty. 44 alkaa, päättyy, hyväksytty. 45 alkaa, päättyy, hyväksytty. 5 alkaa, Päättyy. Hyväksytty. Neljä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kokonaisuudessaan päätöslauselmaesitys näin muutettuna äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 16 puolesta kahdeksan vastaan. Yhdeksän yhdeksän vastaan. Komplimentti relatuure, passiam. Passiamo. Prego. Onnittelut esittelijälle. Mennään eteenpäin. Olkaa hyvä. NV4, amendment NV4, which is the result? Mikä Envin nelosen äänestystulos mahtoikaan olla? It's minus. It, está en the 4 ¿no? ¿Sí? En B4, ¿dónde está? Minus, minus. Ok. Passiamo adesso ah, al discarico. No niin, sitten menemme eteenpäin. Vastuuvapaus 2009 Euratomin hankintakeskus. Edelleen esittelijänä Stavra Kakis. Aloitamme vastuuvapauspäätösehdotuksesta. ehdotuksesta Äänestämme suullisesta tarkistuksesta yksi yhdessä tarkistuksen kaksi kanssa. Nämä ovat identtiset. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 20 puolesta yksi vastaääni. Sitten äänestämme tilin päätöstä koskevasta päätöksestä, näin, mutta äänestys, tai siis tästä ehdotuksesta näin, puolesta vastaan, hyväksytty 22 puolesta, yksi vasta, yksi tyhjä. Tämä oli siis tästä päätösehdotuksesta. Kokonaisuudessaan seuraavana tilinpäätöstä koskeva päätös, sitä koskeva ehdotus, suullinen tarkistus kakkonen. Che aperta. Äänestys alkaa. Chiusa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kokonaisuudessaan tämä päätösehdotus. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 22 puolesta yksi vasta yksi tyhjä ääni. Seuraavana siirrymme päätöslausunnon esitykseen suullinen tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Suullinen neljä. Pu- alkaa, päättyy, hyväksytty. Tarkistus 5 suullisena alkaa, päättyy, hyväksytty. Suullinen tarkistus 6 alkaa, päättyy, hyväksytty. Suullinen tarkistus 7 Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kokonaisuudessaan päätöslauselmaehdotus näin muutettuna äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 20 puolesta, yksi vastaääni, yksi tyhjä ääni, onnittelut esittelijälle. Sitten viimeinen äänestys. Edelleen esittelijänä kollega Stavrakakis. Vastuuvapaus 2009 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto Frontex. Vastuunvapauspäätös, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta, yksi vasta, yksi tyhjä ääni. Seuraavana tilin päätöstä koskevan päätösehdotus äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 21 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä. Sitten päätöslauselma. Libe 1, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Libe 4, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kokonaisuudessaan näin muutettuna päätöslauselmaehdotus. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 22 puolesta, yksi vastainen, yksi tyhjä. Hyvä. Reikä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen herra Sheta varjoesittelijöitä, avustajiani ja totta kai myös sihteeristöä yhteistyöstä, joka on sujunut hyvin viimeksi kuluneen viiden kuukauden ajan. Kiitos.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 Bene. Passiamo, sì, sì, Passiamo adesso al punto... No niin, sitten menemme kohtaan 11 esityslistassa. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 11 vuodelta 2010 Miten komissio on hallinnoinut suoraa talousarviotukea Afrikan, Karibian ja Tyynemeren valtiossa sekä Latinalaisen Amerikan ja Aasian val- maissa? Puheenvuoro esittelijälle Bermanin, olkaa hyvä. Dank u meneer de voorzitter. Um, ik zou graag even willen weten hoeveel tijd we hebben voor, dit, voor de introductie. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietää, kuinka paljon aikaa on käytettävissä johdantopuheenvuoro. Kymmenisen minuuttia. Um, Ik zal toch proberen het kort te houden. Eh, Pyrin puhumaan lyhykäisesti. Puheenjohtaja. Kehittyvissä maissa kehitysyhteistyö maailmassa. Budjettituki on hyvin merkittävä kysymys. Monet Kansalaisjärjestöt tukevat tämän tyyppistä avustamista ja Euroopan komissio puhuu myös asian puolesta. Tuen antajat ovat sopineet, että yhä merkittävämpi osuus kehitysavusta annetaan nimenomaan budjettituen muodossa suorana yleisenä tukena. Myös alakohtaista budjettitukea käytetään. kaudella, joka ulottuu aina vuoteen 2013 saakka, 48 prosenttia äh, rahoista käytetään nimenomaan tässä muodossa. On tehty analyysi siitä, että tämän tyyppinen apu tuo mukanaan useita etuja. Merkittävä tukimäärä voidaan myöntää ennakoitavatta, en, ennakoitta Se on helpompi ennakoida avunantajien ja myös avunsaajien kannalta. Ja toisekseen tämä tukimuoto helpottaa omaa vastuullisuutta. Ajatuksena niin ikään on toimia niin, että kansalaisyhteiskunta ja kansalliset parlamentit pyytävät avunsaajavaltioita toimimaan vastuullisesti sen suhteen, miten näitä varoja käytetään. Vuoropuhelu Euroopan komission, unionin ja jäsenvaltioiden kesken ja myös avunsaajavaltioiden kesken tuo mukanaan vahvistunutta poliittista vuoropuhelua ja parempaa yhteistyötä eri tahojen kesken. Tämä osaltaan auttaa siihen suuntaan, että budjettituki voi auttaa saavuttamaan tavoitteita entistä paremmin. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt tutkimuksen ja on pohtinut sitä tapaa, jolla Euroopan komissio määrittelee tavoitteet sen suhteen, miten riskejä arvioidaan. Ja sitä, miten ohjelmien toteutusta arvioidaan ja kehitetään edelleen. Tässä yhteydessä ei niinkään pohdita sitä, sitä miten varoja käytetään tehokkaasti, vaan nimenomaan tutkitaan sitä, miten komissio kehittää ajatusta siitä, miten kehitysapua, tukea suoran budjetituen muodossa voidaan kehittää. Metodologiassa on tiettyjä puutteita havaittu. Aivan lyhyesti, koska meillähän on paikalla myös tilintarkastustuomioistuimen jäseniä. Komissio riittämättömällä tavalla arvioi tavoitteiden toteutumista avun antajamaiden näkökulmasta. Myöskään budjettiriskejä ei välttämättä oteta riittävällä tavalla huomioon. On korruptiovaaroja, ja myös se vaara, että tietty hanke, jolle varoja myönnetään, ei kuitenkaan sitten toimi tehokkaasti. On ohjelmat eivät ole riittävän tulosorientoituneita. Silloin kun ohjelmia suunnitellaan ja laaditaan, niin nimenomaan kumppanuussuhteesta ei pyritäkään saamaan täyttä hyötyä irti. Tässä kertomuksessa on keskitytty pikemminkin mahdollisiin tuloksiin, joita voitaisiin ohjelmilla saavuttaa, eikä niinkään niihin tuloksiin, joita konkreettisesti on saavutettu. Hyvin tärkeää minun näkökulmastani on se, että budjettituki voisi olla hyödyllinen väline kehitysyhteistyön tavoitteiden saavuttamisessa silloin, kun sitä käytetään oikealla tavalla. Mainitsin tässä jo ne edut, joita tällä välineellä saataisiin aikaiseksi. Yhteistyössä työssä nimenomaan tärkeää on se, että jokainen voi tuoda oman näkemyksensä esille ja se tulee kuulluksi. Usein käytetään termiä mainstreaming, valtavirtaistaminen. Se sopii myös kehitysyhteistyön puitteisiin. Komissio käyttää tätä termiä useinkin, toistuvasti minä en sitä viljele. Olen huolissani kovasti siitä, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komissio ei ota riittävästi huomioon niitä riskejä, joita budjettituen myöntämisellä on. Pelkona on se, että rahat päätyvät väärin taskuihin taikka että ohjelmat eivät toimi asianmukaisesti. Hyvin dynaaminen lähestymistapa budjettituen käytössä komission näkökulmasta on, on huomattava seikka, näin varmasti on. Mutta kuitenkaan vaikkakin oikealla tiellä ollaan, tuloksia ei ole vielä saavutettu. Tätä tarkoittaa dynaaminen lähestymistapa. Hyvin tärkeää on huomata, että 17 maata, jotka saavat budjettitukea, 12 AKT-maata ja, se, ja viisi Aasian ja Latinalaisen Amerikan maata, eli siis 17 maata, on sellaisia maita, joissa todellakin on valtava korruptio-ongelma. On toimittava avoimesti näiden maiden suuntaan, jotta voidaan olla varmoja, että rahat menevät oikeaan osoitteeseen. Tilintarkastustuomioistuin on ottanut tähän kysymykseen kantaa. Luonnollisesti budjettituki on tärkeää, mutta näissä maissa täytyy nimenomaan ottaa huomioon se, mitä tapahtuu korruption alalla. Sitten toinen kommentti. Jos tuki avun saaja maassa toimii niin, että kansallinen parlamentti voi omilla toimillaan sitä vahvistaa. Tietysti myös Euroopan parlamentti on tässä mukana. Jos kansalliset parlamentit eivät ole yhteistyössä, työssä mukana, niin inhimillisiä resursseja tietysti puuttuu, niin että parlamentaarinen kontrolli, valvonta voisi toimia tehokkaasti. Komission pitäisi minusta ottaa huomioon myös se, että tilintarkastustuomioistuin on esittänyt kritiikkiä budjettituesta niin, että siinä pitäisi paremmin huomioida edunsaajamaiden erikoispiirteet komissio ja unionin jäsenvaltiot saisivat olla tietoisia siitä, että Euroopan unionin lisäarvo on nimenomaan poliittinen painoarvo, jota me tämän, tätä kautta saamme. Meidän täytyisi kaikkien toimia niin, että olemme samalla linjalla. Muutoin tästä syntyy se vaara, että budjettituen antaja ja Euroopan komissio ja myös muut jäsenvaltiot eivät enää halua tällaista tukea, taikka sitten esittävät sille muita vaatimuksia. Myös vaikutukset täytyy ottaa huomioon. Ne eivät saa muodostua sellaisiksi, ettei niitä voida ennakoida. Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt tätä kritiikkiä. Se on otettava huomioon koska jäsenvaltiothan toteuttavat myös omaa politiikkaansa suhteessa näihin avunsaajamaihin. Niin ikään minusta on tärkeää varmistaa, että unionin edustustot kyseisissä avunsaajamaissa saavat myös tarpeelliset inhimilliset resurssit käyttöönsä ja varat käyttöönsä niin, että ne voivat hallinnoida tätä budjettitukea. Luonnollisesti hyvä tahtoa on, mutta usein resursseja henkilöstöhallinnosta puuttuu ja ihan siis rahaa myös puuttuu. Suhteita täytyy parantaa. Täytyy kvantitatiivisesti parantaa myös arvioinnin laatua. Grazie relatore. Kiitoksia esittelijälle. Seuraavana puheenvuoron Tilintarkastustuomioistuimella Lars Heikenstein, olkaa hyvä. Uh, thank you. Puheenjohtaja. Kiitos, että sain kutsun tänne valiokuntaanne. Pyrin hyvin lyhyesti selvittelemään niitä tuloksia, joita meidän kertomuksessamme on. Varmaankin välttämättä puutun sellaisinkin asioihin, jotka esittelijä on jo maininnut. Itse asiassa minun pitäisi sanoa, että luin tämän tekstin, joka esittää mielestäni oikein hyvän yhteenvedon meidän kertomuksestamme. Kuten juuri kuulitte hyvin selvästä esityksestä, tämä on tärkeä osa Euroopan unionin tukea muihin maille. Noin 50 prosenttia kulkee tämän tyyppisten mekanismien kautta. Ja voidaan selittää melko lyhyesti. Puhutaan siitä, että rahaa annetaan suoraan valtion budjettiin. Siitähän tässä puhumme monia mahdollisia hyötyjä tällaisen järjestelmään liittyy ja siksi varmasti sitä on pidetty Pariisin julkilausumassa ja muuallakin suosituimpana järjestelmänä. Näin voidaan käyttää suuria summia, tehdä työ niin, että se on, tai antaa tuki niin, että se on hyvin ennakoitavissa. Ja kuten on mainittu, Tällä tapaa myös uskotaan, että vastaanottaja maa tuntee, että tämä on heille tärkeää budjettiapua. Jos halutaan tukea tätä rahoitusjärjestelmää maassa, niin maat, jotka saavat tätä tukea, ovat sitoutuneet myös parantamaan koko talousarvioonsa, budjettiinsa, valtion kassaan liittyviä järjestelmiä – vastaanottavien hallitusten pitää osallistua suoraan työhön ja sitä on voitava seurata jatkuvasti. Tämä käy poliittisen vuoropuhelun kautta. Kävimme Ruandassa esimerkiksi syksyllä ja siellä joka kuukausi järjestettiin kokous niiden kesken, jotka ministeriöinä eniten käyttivät näistä varoista ja keskeisimpien lahjoittajien puolelta. Ja sitten keskusteltiin paljon siitä, miten eri ministeriöissä rahoja käytettiin, ja tämä totta kai myös parantaa koordinointia eri lahjoittajien välillä. Me olemme siis tarkastaneet sen, miten tehokkaasti tämä suora talousarviotuki toimii. Yleisesti voidaan sanoa, että komission ponnistelut paljon, jotta järjestelmä kehittyisi, parantuisi, mutta heikkouksia on ja parantamisen varaa edelleen. Puhun tästä nyt hetken. Minulla olisi seitsemän kohtaa mainittavana, mutta ennen kuin siirryn niihin mielelläni sanoisin, että komissio käsittääkseni yleisesti ottaen on hyväksynyt johtopäätöksemme. Ja itse asiassa komissio on aloittanut laajemman prosessin ja on nyt laatimassa vihreää kirjaa tästä aiheesta, jotta voidaan käydä laajempaa keskustelua tästä aiheesta. Nyt havaintoihimme. Näissä ohjelmissa yleensä on makrotaloudellisia ja hallintoon liittyviä kysymyksiä tai vaatimuksia. Usein kuitenkin nämä ehdotukset ovat samanlaisia jokaisessa maassa eikä oteta riittävästi huomioon tietyn maan erityispiirteitä. Me olemme myös huomanneet sellaisia tapauksia, että maan Prioriteetit ovat ehkä muuttuneet, mutta ohjelmat eivät ajan kuluessa. Lisäksi tavoitteet ovat usein liian yleisellä tasolla. Jos tavoitteet halutaan hyödylliseksi, niiden pitää olla selkeät, pitää voida ymmärtää, mitä parannusta ajetaan takaa. Tämä ei ole aina asiantila tällä hetkellä ja silloin on tietenkin vaikea arvioida, onko saatu aikaan toivottu tulos. Toinen seikkani liittyy riskinhallintapuitteisiin. Komission tulisi kehottaa, ja tähän viittasi esittelijäkin, parempi järjestelmä, jolla seurataan ja arvioidaan riskejä. Tiettyjä erityisiä riskejä tässä yhteydessä on. Tässä käytetään nyt suuria rahasummia – valtion keskeisen budjetin kautta, keskushallinnon kautta. Tähän liittyy riskejä samoin kuin kehitysstrategiaan. Tähän tarvitaan siis selkeät puitteet. On the amount of funds to be allocated to... Se, miten päätetään, kuinka paljon varoja asetetaan millekin maalle, ei ole aina selkeä prosessi. Vähän konkreettisemmin Yleensä voidaan melko tarkkaan tietää etukäteen, kuinka paljon rahaa tietty maa saa, mutta se on melko hankalasti ymmärrettävissä, kun katsotaan sitä materiaalia, jota me olemme tutkineet. Siis miksi tietyt maat saavat näin paljon ja toiset vain noin vähän? Siksi tarvitaan selkeät puitteet, jonka perusteella voidaan arvioida, onko oikein, että määrärahat jaetaan näin. Totta kai taustalla on myös poliittisia ajatuksia, mutta jos ei oikein tiedetä, mistä, mihin päättyy rationaaliset ajatukset ja missä politiikka alkaa, niin siinä on kyllä ongelma. Selkeät puitteet tarvitaan, siis jossa motivoidaan, miksi rahat jaetaan näin. Ja sitten poliittinen toimi voidaan asettaa siihen päälle, mutta selkeästi pitäisi tietää, koska lopetetaan rationaalinen tiettyjen kriteerien noudattaminen ja tehdään sen päälle poliittinen päätös. Valmiuksien kehittämistuki on tärkeä osa tätä ohjelmaa ja se on ihan oikein. Jälleen liikutaan vähän turhan yleisellä tasolla. Konkreettisemmin pitäisi arvioida tilanteita eri maissa, keskittyä niihin alueisiin, joilla lisäarvoa saadaan aikaan parhaiten. Pitää myös huolehtia siitä, että saadaan komiteoita valvomaan tai tilintarkastuslaitoksia valvomaan, miten näitä varoja käytetään. On olemassa monia ehtoja, jotka täytyy täyttää. Vuoropuhelussa ehdot voivat liittyä eri asioihin, julkisen varainhallintoon tai siihen, että saadaan aikaan edistystä koulutuksen tai terveydenhoidon sektorilla, riippuen siitä, mitkä prioriteetit ovat koskeneet mitäkin maata. Nämä ovat totta kai relevantteja kriteereitä, mutta usein kriteerit eivät ole riittävän selkeitä ja tämä liittyy jo siihen, mitä aikaisemmin sanoin. Mikä on siis tyydyttävää edistystä? Se ei ole aina kovin selvää. Joten selkeä arviointiprosessi tarvittaisiin, jos haluamme, että järjestelmä toimii niin kuin on ajateltu. Poliittinen vuoropuhelu on tärkeä osatekijä, kuten jo aluksi sanoin. Tämän vuoropuhelun kautta lahjoittamaat ja Euroopan unioni voivat pyrkiä huolehtimaan siitä, että prosessista saadaan ne tulokset, joita on aluksi toivottu. Me toteamme, että me emme ole sitä mieltä, että nyt täysin hyödynnetään poliittisen vuoropuhelun mahdollisuudet. Olemme esimerkiksi nähneet tapauksia, joissa maailmanpaikki on ollut osallisena ja silloin on käyty alun perin tehokkaampaa vuoropuhelua, strategista vuoropuhelua, se on tarpeen. Joskus ei ole riittävästi asiantuntemusta eri komission edustustoissa, jotta voitaisiin hoitaa tämä poliittisen vuoropuhelun asia. Sitten ulkoisten tahojen raportointi. Usein kun näemme tällaista, se on hyvin yleisellä tasolla. Katsotaan, mitä potentiaalisesti voitaisiin parantaa ja melko vähän tietoa on varsinaista vaikutuksesta. Tähän tarvitaan prosessinsa. Siksi tarvitaan arviointi menetelmää, joka on tarkkaan harkittu, eikä sellaista järjestelmää tällä hetkellä ole. Eikä se ole helppoa, se minun on sanottava tällaisen avun osalta, mutta enemmän on tehtävä. Lopulta tämä tietenkin mahdollistaisi sen, että saataisiin tehokkaampi, parempi raportointi aikaiseksi aikaansaaduista tuloksista. Lopuksi sanoisin, että henkilökohtaisesti olen hyvin pitkälti esittelijän kanssa samaa mieltä – Nyt on kyllä hankala ajatella, etteikö suora talousarviotuki olisi tärkeä osa EUn kehityspolitiikkaa tulevaisuudessaankin. Kyllä se varsinaisesti relevanttia on edelleen, mutta sitä voitaisiin kehitellä niin, että rahat käytetään tehokkaammin kuin tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon. Toki mielelläni vastaan kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitos. Grazie. Diamo la parola alla Commissione. Kiitoksia seuraavana komissio, jos komissio haluaa käyttää puheenvuoron. Um, thank you, Mr. Chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös tilintarkastustuomioistuimelle hyvin tarkkaan pohditusta kertomuksesta ja myös esittelijälle. On tärkeää nähdä tämä keskustelu tämän mietinnön esin, esille nostamien asioiden kontekstissa ja myös vihreän kirjan kontekstissa, jonka komissio on laatinut, ja myös Taessin mietintö, joka käsittelee EDF kehitysrahastoa. Nämä ovat kriittisen tärkeitä seikkoja. Korostaisin sitä, että budjettituen periaate ei ole kyseenalainen. Me olemme kiinnostuneita siitä, että saamme parannetuksi tätä välinettä. Olemme lukuita vuosia, lukuisia vuosia täytäntöön panneet näitä ohjelmia ja e, esittäneet toivemme parantaa tätä ja kollega Jenkinsen varmasti haluaa vielä laajentaa hieman tätä käsittelyä. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää kollegani tavoin esittelijää loistavasta tekstistä ja tilintarkastustuomioistuinta ajankohtaisesta toiminnastaan. Tämä on meille hyvä ajankohta nyt, kun, koska kuten kollegani sanoi, me täysin uudistamme lähestymistapaamme ja tutkimme uudestaan sitä. Kantamme siis suoraan talousarviotukkeen ja vihreästä kirjasta oletamme, että voimme tiedonannon antaa neuvostolle ja parlamentille tämän vuoden loppupuolella. Uskoakseni monet mietinnön seikat ovat sellaisia, joita komissio voi tukea. Jos voisin vain yhden asian sanoa, niin selkeämpää tämä olisi, jos se esitettäisiin samalla tavalla kuin vuosittainen kertomus ja sitten tilintarkastustuomioistuimen kertoimen vieressä nähtäisiin komission vastaus ja nyt joutuu selaamaan sinne loppuun, että löytää komission kannan, mutta Ehkä tähän asiaan voidaan saada korjaus tulevaisuudessa. Yleisesti ottaen kuitenkin komissio aidosti oli sitä mieltä, että tässä kertomuksessa on tärkeää sisältöä. Siinä viitataan sellaisiin aiheisiin, joista on perinpohjaisesti keskusteltu tähän mennessä. On löydetty sisällöjä, joilla meidän on kerta kaikkiaan toimittava paremmin, jotta saadaan selkeämpi riskien arviointijärjestelmä, esimerkiksi, voitaisiin paremmin määritellä, miten varat jaetaan yksittäisten valtioiden välille ja siinä, miten luodaan selkeät puitteet ja tavoitteet ohjelmille. Tähän linkittyy totta kai myös tarve parantaa lähestymistapaamme poliittiseen vuoropuheluun nähden. Tämän sanottua niin komissio on sitä mieltä, että useissa kohdin me jo olemme puuttuneet näihin seikkoihin. Emme ehkä kuitenkaan ihan riittävän hyvän rakenteen pohjalta ja tätä työtä teemme nyt tällä hetkellä. Tarkoituksena parantaa menetelmää, suuntaviivoja, jopa ennen vihreän kirjan kuulemisen antamia tuloksia. Meillä on varmasti sellaisiakin aloja, joilla voidaan edetä ripeästi, jotta voidaan parantaa – suoran talousarviotuen hallinnointia. Nyt jo voin kertoa riskien osalta esimerkin. Ensinnäkin mielestäni selkeästi pitäisi sanoa, että kun saa suoraa talousarviotukea, komissio tekee tämän maksatuksen, kun on selkeästi tutkittu, että kaikkiin ehtoihin vastataan siis yleiset kelpoisuusehdot, jotka liittyvät makrotaloudellisiin puitteisiin, edistys, talousarvion hallinnossa kehitysstrategian täytäntöönpano ja samalla meidän on tarkasteltava erityisiä indikaattoreita, vaatimuksia, jotka ovat ehkä ohjelman osana, joten tässä mielessä olemme kyllä sitä mieltä, että me suojaudumme tiettyjä riskejä vastaan. Totta kai tunnustamme, että riskinhallintajärjestelmääkin voitaisiin parantaa, jos saataisiin perinpohjaisempi järjestelmä, jolla voitaisiin todeta tietyt riskit ja voitaisiin luoda menetelmiä, joilla vähennetään riskejä. Me teemme tätä työtä tällä hetkellä. Sitten koordinoidumpi lähestymistapa suoraan talousarviotukeen ja siihen, miten tämä yhdistetään suoraan EUn kantoihin ja EUn vuoropuheluun. Tätähän kertomuksessa painotettiin Mielestäni on tärkeää pitää mielessä se, että marraskuussa 2009 neuvoston kokouksessa komissio ja jäsenvaltiot sitoutuivat etenemään paljon paremmin koordinoidumman lähestymistavan suuntaan suoran talousarviotuen osalta. Työ on käynnissä tällä saralla ja me oletamme, että tästä tulee yksi keskeä asia vihreässä kirjassa – Toivomme todella, että pääsemme etenemään niin, että saamme paremman rakenteen vuoropuheluumme EUn puolelta näissä maissa, jotta paremmin päästään siihen, mitä ajettiin takaa suoran talousarviotuen ohjelmien kautta. Tässä on ehkä syntynyt väärinkäsityksiä. Haluaisin korjata mahdolliset väärinkäsitykset suorasta talousarviotuesta osana komission kehitystukea. Kuten kertomuksessa oikein sanotaan, tämä on komissiolle mieluisin lähestymistapa. Varmasti on myös oikein todeta vuoden 2006 konsensuksen jälkeen tämä on neuvoston ja myös parlamentin mieluisin versio, koska tämä on kolmikantana luotu lähestymistapa, yhteinen lähestymistapa, jossa kaikki ovat nyt mukana. Mitä tarkoitamme tällä 50 prosentilla lukuna? Sekin kannattaisi ehkä selvittää. Komissio on sitoutunut siihen, että jopa 50 prosenttia tuesta annetaan hallitusten viranomaisten kautta. Ja tätä ei saada ainoastaan suoran talousarviotuen kautta toteutettua, Myöskin sektorikohtaista talousarviotukea pitää antaa ja muun tapaista kehitystukea, joka ainoastaan osittain noudattaa näitä järjestelmiä. Me emme vielä ole päässeet tuohon 50 prosentin suoran talousarviotuen kautta yleiseen budjettiin. Ja jos yhdisteltäisiin tämä yleisbudjetti ja sektorikohtaiset, emme vieläkään pääse 50 prosenttiin. Voin teille täsmälliset luvutkin kertoa kokouksen jälkeen tai välittää ne teille, mutta tärkeä olisi ehkä vielä selvästi sanoa tämä asia. Uskoakseni puheenvuoroni oli tässä. Vielä kerran kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle. Tämä on hyödyllinen kertomus. Ja kuten aikaisemmin sanoin, me teemme aktiivisesti nyt työtä, jotta voisimme edistää työtämme kaikilla näillä saroilla jo ennen kuin saadaan tämä tiedonanto, joka on vastauksemme vihreän kirjaan. Kiitos. Kiitoksia. Nyt aloitamme keskustelun kollega Mulder. Thank you, eh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla keskustelua ja aivan erityisesti olen kiinnostunut kehitystuesta, kehitysavusta. Tässä on hieman tyytymättömyyttä. Tilintarkastus tuomioistuimen johtopäätökset ovat minusta hieman heikkoja. Komissio on ponnistellut kovasti, mutta edelleenkin on puutteita ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli suoritusta pitäisi vielä parantaa. Oletan, että tämä lause nyt voitaisiin esittää suurimman osan raporteista loppukaneettina, mitä tuomioistuin tuottaa. Tärkeää minun näkökulmastani on se, mikä on kaikkein tehokkainta, eli talousarviotuki vai kenties klassinen kehitysapu. En ole niinkään varma, että kehitysmaille annettava suora budjettituki on niinkään hyvä ratkaisu. Olin Keniassa ähm, mukana, valtuuskunnan mukana vaalitarkkailuoperaatiossa ja tämä oli melkomoinen melkomoinen huijausretki, kun ajatellaan, miten vaalit käyttiin. Komissio automaattisesti antoi 40 miljoonaa euroa Kenian budjettiin rakenteellisena budjettitukena. Ja minkälainen kannustin tämä nyt on sellaiselle maalle, joka on huijannut mennen tullen? Kannustaako se hyvään hallintoon? Minusta on todellakin tämän tapaisessa avussa jotakin systemaattisesti väärää. Tämä antaa myös sen mahdollisuuden, että jos jotkut tietyt maat haluavat käyttää rahoja vaikkapa sotilasmenoihin, niin he, ne voivat helposti näin toimia. Niillä on liikkumavaraa äh, sellaistenkin seikkojen suhteen, josta me emme niinkään pidä, vaikkapa salaisen poliisin toiminta ja niin edelleen, joita laajasti käytetään kehittyvissä maissa. Eli täytyy todellakin tutkia, mikä olisi vaihtoehto. Olen, olen tehnyt kehitysyhteistyötä maatalouden sektorilla. Jos katsotaan tilannetta, niin luonnollisesti puutetta on elintarvikkeista, tarvitaan myös energiaa. Mutta mikä olisi vaihtoehto? Minun mielestäni rahat voitaisiin käyttää paremmin vaikkapa maataloustutkimuksen alalla, niin että saataisiin taudittomia lajikkeita, vaikkapa vehnälajikkeita, riisilajikkeita ja niin edelleen ja sitten olisi parempi tilanne eläintauti alalla ja niin edelleen. Jos pääjohtopäätös tilintarkastustuomioistuimesta on se, että, että asioita voidaan parantaa, niin kyllä minä sanon, että kaikkeahan voidaan parantaa. Minusta on myös muita virstanpylväitä virstan pylväitä, on muita muotoja, joita voidaan käyttää tutkimusta esimerkiksi maataloudessa, joka on satakertaisesti tehokkaampaa kuin se, että dumpataan rahaa talousarvioon. Kollega Stais. Dank voorzitter. Um, heel kort, ik, eh, ik wil... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin kiittää tilin tarkastustuomioistuinta hyvin tehdystä työstä. Tämä on yksi niistä erityiskertomuksista, joista todella voimme paljon hyötyä. Kiitokset myöskin Tais Bermanille hyvin tehdystä työstä, samoin kuin sihteeristölle. Mielestäni nyt saatiin erittäin hyvä käsitys tästä erityiskertomuksesta ja se oli välttämätöntäkin. Kun ajatellaan vastuuvapauden valmistelemista, tässä on joita kriittisiä seikkoja tuotu julki ja hyvä niin. Työsvaliokunta tekee tätä työtä myös tuohon vihreään kirjaan liittyen. Todella nyt tämä on ajankohtaista keskustelua ja talousarvion valvontavaliokunta oli juuri äänestänyt minun mietinnöstäni ja tänään oli Leven valiokunnassa Jödösin mietinnön määräaika. Hän on luksemburilainen MEPI, joka myös käsittelee kehitysapukysymyksiä. Hän hyvin tiedostaa ja on tutustunut tähän erityiskertomukseen. Ja kuten sanoin, tämä on yksi niistä harvoista erityiskertomuksista, jotka erittäin suoraan on saanut huomiota Euroopan parlamentissa. Ja tämä tietenkin on suodettu myös komission työhön näin toivon. Kiitos tästä. Kiitoksia sitten kollega Holmeier. Also ich schließe mich. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää siitä, että tilintarkastustuomioistuin on tämän kertomuksen esitellyt. Tilintarkastustuomioistuin esittää kantoja usein hyvin varovasti, mutta en nyt näkisi niin, että tässä annetaan erityis tukea ja kiitosta tästä suorasta talousarviotukityöstä, vaan tässä nähdään paljon parantamisen varaa ja siksi suhtaudun vähän kriittisesti nyt komission suuntaan, kun komissio on sanonut, että tämä on komissiolle lempi lähestymistapa samoin kuin parlamentille ja neuvostolle myös. Minulla on vähän nyt semmoinen käsitys, että komission jäsen Piipalks esittää, että kannat vähän toisin kuin mitä komissio nyt juuri sanoi. Ja komission sen piivauksin kanta on nyt tällä hetkellä minulle hiukan mieluisampi. Eli meidän täytyy hyvin tarkkaan tutkia sitä, toimiiko suora talousarviotuki tehokkaasti. Koska kuten kollega Müller sanoi, tämä on ongelmallista. Minulla on kollegoita ja olen saanut sellaisen käsityksen, että suhtaudutaan hyvin kriittisesti silloin, kun kyseessä on maa, joka on hyvin korruptoitunut, samoin kuin maissa, joissa on hyvin diktatorinen, autoritäärinen valintajärjestelmä. Ja kyse on osittain varoista, joita ei enää välttämättä tarvitse kantaa, vaan käyttää, niin näitä varoja voidaan sen sijaan käyttää tietyn kansanryhmien sortamiseen – Tämä ei tietenkään ole asia, että me halusimme tukea, emme halua myöskään sitä, että joltain osin sodan talousarviotuen kautta ei päästä tavoitteeseen. En niin, että koko menetelmä on vain tehokas. Sille ei voida ajatella, että leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli. Eli tärkeää olisi, että potilas jäisi sentään henkiin kun tätä tukea tässä annamme. Eli meidän pitää katsoa tätä sisällöllistäkin tavoitetta, aikaansaannoksia. Tässä tulisi keskittyä maatalouteen. Pidän sitä yhtä tärkeänä kuin kollega Müller. Toinen on terveyskysymys. Kun katsotaan, miten surkeissa oloissa monissa Afrikan maissa naiset joutuvat synnyttämään, miten monet äidit ja lapset kuolevat. Se on todella surkea. Äitien kuolleisuus on joissain maissa jopa 40 prosenttia. Tässä ei ole tapahtunut mitään edistystä. Suora talousarviotuki ei varmaankaan ole parantanut tilannetta. Kolmas sektori, joka mielestäni on hyvin tärkeä, on koulutus. Minä en vastusta suora talousarviotukea, mutta olen sitä mieltä, että tavoitteena ei saa olla se, että päästäisiin 50 prosentin lukuun, lukumaan, pitäisi katsoa sisältöä, koska tämä on parempi väline kuin muut taloudelliset. Se on perinteiset, anteeksi. Ainoastaan silloin pidän tätä parempana, jos talousarviotuen kautta saadaan aikaan parannusta. Jos kuitenkin on epäselvää, onko parannusta tapahtunut tai voidaan jopa nähdä, että emme oikein näe mitään muuta kuin, että varat on käytetty, emmekä me ole siitä enää vastuussa, vaan siitä, että no vähän katsotaan. No jos ei tämä nyt ihan onnistunut, niin ei se ainakaan meidän vikamme ole komissiona. Minä suhtaudun tuollaisen kantaan hyvin kriittisesti. tukea on käytettävä siihen, että tehokkaasti autetaan. Jos muut välineet olisivat tehokkaampia, silloin pitää valita toiset välineet. Jos valtio ei ole valmis – tulemaan meitä vastaan, kun tavoitteita asetetaan, niin silloin pitää käyttää muita välineitä, vaikka ne meille olisivatkin hankalammin käytettävissä. En minä yleisesti vastusta talousarviotukea, mutta suhtaudun kriittisesti. Erityisesti kun kehitysmaistakaan ei tule ainoastaan myönteistä viestiä tässä vaiheessa, vaan nyt todella pyydetään, että suhtaudumme hyvin vakavasti suoran talousarviotuen sisältöön, ottaen huomioon, että koko valtion on edettävä oikeaan suuntaan. Ei ajatella vain siis ainoastaan joitain osia. Kiitos. Sitten kollega Fjellner. Thank you very much, Mr. President. I... Kiitos puheenjohtaja. Mielenkiintoisin johtopäätös, jota ennen tätä kokousta en ollut juurikaan pohtinut. Oli tilintarkastustuomioistuimen kommentti politiikan roolista ja päätökset budjettituesta. Toki voimme keskustella siitä, kuinka paljon politiikkaa tähän pitäisi sotkea, mutta loppujen lopuksi politiikkaa tarvitaan aina. Jos me haluamme johdonmukaisuutta ulkopolitiikkaan, niin politiikkaa tarvitaan kuitenkin on taattava se, että näemme, mistä politiikka alkaa ja missä muut <clears throat> päätökset loppuvat. Ei tätä nyt varmaankaan ole mahdotonta arvioida. Jos me emme tiedä, milloin asiakysymykset loppuvat ja politiikka alkaa, niin, niin silloinhan tilanne on mahdoton arvioida. Sitten parantamisen varaa. Toki sitä aina löytyy. Minä haluaisin tietää, onko edistystä Onko nyt vieläkin enemmän parantamisen varaa kuin mitä sitä aiemmin oli? Tämä on oikeastaan kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Kenties tutkimuksesta ei tätä suoraan voi johtaa, mutta erityisesti kun ajatellaan hallintoa, niin onko siellä tapahtunut parannusta ja onko otettava jostakin opiksi? Ja lopuksi aivan eri asiaan. Olen tietoinen että tilintarkastustuomioistuimen edustaja on esittänyt ero ilmoituksensa. Hän siirtyy Nobel-akatemiaan. Kiitoksia, jos tämä uutinen pitää paikkansa ajastanne, jonka käytitte meidän parissamme. Minusta tämä on mahdollisuus esittää teille myös muita kysymyksiä tämän kertomuksen ulkopuolelta. Meillähän on paljon aiempia tuomioistuimen edustajia, jotka ovat todenneet paljon talousarviovalvonnasta, sen rakenteesta, mutta ennen kuin päätätte uranne, niin kenties voisitte välittää meille jotakin yleisiä kommentteja siitä tavasta, jolla meidän pitäisi jatkaa työtämme yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Jos puheenjohtaja nyt sallii, niin kenties voitte esittää muutamia yleisiä kommentteja. Tämä olisi mielenkiintoista. Grazie. Dare la parola al collega Berman. Kiitoksia sitten Bergman johtopäätelmiä varten. Yes, colleagues, very, this is very interesting. Niin, kollegat. Oikein mielenkiintoista keskustelua, mielenkiintoisia kantoja. Kiitos paljon. Ensinnä yleisempi huomio. Tällä parlamentilla ja muillakin parlamenteilla on kolme roolia. Meidän tulisi olla äänestäjämme äänitorvena – laatimassa lakeja ja huolehtimassa parlamentaarista valvonnasta. Se edustammeko äänestäjämme, niin tämä on henkilökohtainen kanta kaikille mepeille, mutta täällä parlamentissa on varmasti vähän edustuksellisuuden kanssa ongelmia. Lainsäädäntötyötä teemme kovin innokkaasti. Kävimme kuusien aikana vähän vähemmän, olemme viime aikoina äänestäneet vähän enemmän päätöslausemista kuin lainsäädäntötyöstä, mutta parlamentaarinen valvontatehtävä on jäänyt täysin huomiotta. Lähes ainoana poikkeuksena tämä valiokunta. Jos minulla on muutama viikko aikaa laatia mietintö aiheesta, johon menee miljardeja EUn talousarvion varoja. Muutama viikko aikaa ei mahdollisuutta minkälaisiin vakaviin neuvotteluihin, minkälaisiin tutkimuksiin, niin kyllä pidämme melko naurettavana koko ajatusta parlamentaarisen valvonnan mahdollisuutta. Ursula Mikowska, joka istuu tuolla, on tehnyt mahtavaa työtä. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ja muutama pikku keskustelu. Tämä ei ole vakavasti otettavaa työtä. Todella pahoittelen nöyrimmin tämän minun asiakirjani laatua. Jos parlamentti haluaa toimia kunnollisesti yhdessä tärkeässä roolissa, meidän pitää tehdä työtä toisin. Tämän sanottani ei, Jan Mylder, en ole ihan samaa mieltä siitä, että pitäisi kokonaan kieltää suora talousarviotuki. Paljon menee mönkään myös toisenlaisessa kehitysavussa. Jos ei hyväksytä sitä ajatusta, että ongelmia saattaa syntyä, että asiat menevät jotenkin väärin, niin ei kannata kehitysmaihin lähteä ollenkaan. Jos olemme sitä mieltä, että Euroopan unionilla on rooli pelättävänä, jotta voidaan ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia, mahdollisuuksia maissa, jotka huonon onnensa takia ovat köyhiä, niin ongelmia varmasti syntyy. Me pyrimme totta kai minimoimaan riskit ja menettämään mahdollisimman vähän varoja, mutta kyllä ongelmia siellä syntyy talousarviotuessa, missä tahansa työssä kansalaisjärjestöjen kanssa ja riippumatta siitä, mistä on kyse. Samoin siis suoran talousarviotuen osalta. Tätä lukenut lukeneet asiakirjan ja tiedätte, miten vakaasti olen sitä mieltä, että asioiden on muututtava. Kyse ei ole siitä, että pumpataan rahaa sinne, pyritään parantamaan maiden omaa hallintoa ja talouden hallintotapaa. On investoitava kansallisten parlamenttien, näiden maiden parlamenttien valvontatehtävän hoitoon. Näiden maiden on saatava apua, jotta ne voivat auttaa itseään. Edustaja Holmeier, Suora talousarviotukku yleisen budjettiin ja sektorikohtaisiin budjetteihin on erityisen tehokas tyyli terveydenhoidon ja koulutuksen alalla. Se, että maksetaan opettajien palkkoja, jotka muuten eivät palkkaa saisi, että maksetaan sairaanhoitajien ja lääkäreiden palkka silloin, kun palkka ei muuten maksettaisi, on hyvä asia. Te juuri osoitatte, mitä yleisessä talousarviotuessa ja sektorikohtaisessa talousarviotuessa tarvitaan – me olemme jo vaatineet parlamenttina komissiolta, että 20 prosenttia yleisestä kehitysavusta pitäisi saada terveydenhoitoon ja koulutukseen, koska tällainen sektorikohtainen talousarviotuki on hyvin tehokas toimintatapa. Totta kai monet asiat menevät väärin, paljon kapasiteettia pitäisi parantaa. Olen aivan samaa mieltä esittämästäne kritiikistä, mutta valitsemanne esimerkit eivät ehkä ole kaikkein parhaita. Tämä on minun vastaukseni. Anteeksi, vähän voimme keskustella tästä myöhemmin. Tulisiko siis talousarviotukea käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että muut välineet eivät ole riittävän tehokkaita? No minä sanoisin, että suora talousarviotuki ehkä tavoittelee eri asiaa kuin tällainen hankekohtainen tuki, niin ne voidaan ajatella, että jos yksi ei toimi, niin valitaan tuo toinen, koska tavoitteet ovat niin erilaiset, että että talousarviotukea on käytettävä, jos halutaan, että hankkeet tuntuvat omilta niissä vastaanottajissa maissa. Halutaan parantaa parlamenttien valvontatehtävää, parantaa hallintojärjestelmää. Suoraa talousarviotukea on myöskin käytettävä, jos halutaan parantaa poliittista vuoropuhelua, jos ollaan sitä mieltä, että kyseisen maan kanssa pitää käydä vuoropuhelua. Älkää ajatelko, että Etiopian kaltaisessa maassa tai no missä tahansa maassa – voidaan edetä, jos ei ole suora tukea, jolla voidaan harjoittaa myös vähän painostusta, kun puhutaan näiden hallintojen kanssa. Poliittiseen vuoropuheluun, voimakkaaseen poliittiseen vuoropuheluun tarvitaan myös jotain pontta talousarviotuen muodossa. Minä suhtautuisin tähän vakavana vaihtoehtona kehitysavussa, mutta kuitenkin nyt odotan komissiolta sitä, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen huolenaiheista kannetaan huolta lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia vielä tilintarkastustuomioistuin. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. I, I, as I understood it, the comment from Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos nyt ymmärsin Stassin, Fjellnerin, Bulman kommentit, niin ne olivat pitkälti linjassa sen suhteen, mitä me sanomme omassa kertomuksessamme. Fjellnerin kysymys edistyksestä. Voitaisiin tehdä selkeä ero sen suhteen, että olemme nähneet edistystä ajan mittaan hallinnossa – mutta emme voi oikeastaan sanoa, onko on, onko ollut edistystä näiden maiden suhteen, niin että ne olisivat menneet eteenpäin. Gerard Locatelli, joka on ollut mukana tarkistuksissa, totesi, että yksi syistä sille, että emme tätä kysymystä lähestyneet eksplisiittisesti, oli nimenomaan se, että onko tämä parempi vai kuin perinteinen kehitys apu. Meillä ei ole välineitä todeta paremmuutta, kumpi on parempi. Meillä ei ole välineitä tällaiselle vertailulle. Sen takia pitääkin kehittää metodologiaa, jonka avulla voitaisiin todella arvioida sitä, minkälaisia tuloksia saadaan. Kenian esimerkki on tavallaan hyvä esimerkki. Kertomuksessa todetaan, että me tarvitsemme hyvät puitteet sen suhteen, jotta voimme arvioida, onko parannusta saatu aikaiseksi vai ei. On oltava jonkinlainen keino arvioida sitä, kuinka tehokkaasti asioita tehdään. Haluamme tietää, milloin äh, äh, milloin poliittisten kriteerien tai muiden kriteerien käyttö alkaa ja loppuu. Kenian tapauksessa kriteerit olisivat voineet olla sellaisia, että Euroopan unioni olisi äh, lakkauttanut avun annon. En sulje tällaistakaan mahdollisuutta pois. Meillä on oltava paremmat puitteet arviointiin. Minä aina, ainakin itse uskon, että tämä tukimuoto voisi olla yhtä tehokas kuin muutkin tukimuodot. Sitten kysyttiin, voisinko sanoa jotakin muutakin. Jos puheenjohtaja haluaa, niin toki voin esittää muutaman kommentin oman kokemukseni perusteella tilintarkastustuomioistuimesta. Martin Engvidenin kommenttien jälkeen, jotka liittyivät siihen, että kansalliset näkökulmat otettaisiin pikemminkin eh, esille, eikä parlamentin yksittäisten jäsenten näkemykset. Jos minä olisin kyllä reagoinut hyvin vahvasti tuomioistuimessa, jos tällaisia tietoja minulle olisi tullut, mutta viime vuosina en ole tällaista saanut tietooni. Huomattavaa parannusta tilintarkastustuomioistuimessa on tapahtunut viime vuosina. Toki voin puhua myös siitä, mitä vielä voidaan parantaa, mutta parannusta on tapahtunut. Suuria muutoksia hallintorakenteessa on toteutettu. Kenties niillä vielä ei ole ollut valtavia vaikutuksia, mutta olen aivan vakuuttunut, että näin tulee olemaan. Meillä on toimittu niin, että vastuu on tuotu sille tasolle, missä ihmiset todellakin tekevät työtänsä. Tietysti tämä tarkoittaa sitä, että aikaa ei haskaannu kokouksiin, kun ei kaikkien 27 jäsenvaltion edustajan tarvitse olla siellä paikan päällä keskustelemassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saamme nopeutettua menettelyjä tällä tavalla. Alun perin meillä oli hallintoneuvosto, niminen elin, jolle oli delegoitu paljon hallinnollisia päätöksiä. Tämäkin on hyvin tärkeä uudistus, kun hallintoneuvosto on uudistettu toisen tyyppiseksi niin, että saamme nopeutettua menettelyä. Todennäköisesti ajan mittaan tällä on kyllä huomattava vaikutus. Tässä yksi seikka. Toinen asia liittyy tuottavuuteen ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Viime vuosina on ollut sellaista suuntausta, että hallintotoimista, käännöksistä ja niin edelleen on otettu varoja ja ne on käytetty tilin tarkastukseen. Minusta tämä on huomattava prosessi. Toki asiasta voidaan keskustella päivätolkulla, jos ei kuukausiakin, mutta katsoisin, että 45-50 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä tekee suoraan työtä tilintarkastusten parissa. Luonnollisesti käännöksiä täytyy olla tietyssä määrin, koska työmme on erityyppistä kuin kansallisissa tilintarkastuslaitoksissa. Eli 50-20 prosenttia meillä on, on kulurakenteessa eroja. Tämä on huomattava alue, jolla voimme parantaa vielä suoritustamme. Työ on jo alkanut, mutta vielä kyllä on paljon tehtävissä. olisin voinut mainita myös viestinnän. Siinäkin parantumista on tapahtunut, mutta loppuun sanon vielä, että aiemmin tässä valiokunnassa, kun kysyttiin, että kun on sellainen elin, jossa on 27 jäsenvaltiota edustettuna ja edustaja siellä puhuu, niin ei se välttämättä aina niin tehokkaasti toimi me puhumme poliittisesta materiaalista ja ymmärrän, että esimerkiksi komissiossa on oltava edustaja jäsenvaltioista, jokaisesta jäsenvaltiosta, mutta tämä argumentti ei minusta päde sellaiseen toimielimeen, jonka pitää tehdä ammatillisia päätöksiä selkeiden standardien ja kriteerien perusteella. Tämän tyyppisessä organisaatiossa pitäisi kenties olla viisi kuusi henkilöä. Kenties jopa pelkästään yksi henkilö, tällainen yleinen päätilintarkastaja. Tämä päätös ei tietenkään ole sellainen, jonka parlamentin jäsenet voivat tehdä. Kun Caldeira aloitti työnsä, niin parannusta on tapahtunut senkin jälkeen, mutta jos asiat todella muuttuisivat, niin minun mielestäni johdossa täytyisi olla huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin tällä, tällä hetkellä. Näin toimielin voisi toimia myös rohkeammin ja nopeammin. Jos 27 ihmistä on mukana ja täytyy saada konsensus, niin ei, ei silloin rohkeita päätöksiä synny, vaan tyydytään pienimpään yhteiseen nimittäjään. Tämä näkyy myös keskuspankissa. Näin se vain, vain on, ei pidä huijata itseään. Tämä ei tietenkään kuulu tilintarkastustuomioistuimelle, vaan, vaan poliittisille päätöksentekijöille. Me kaikki olemme eurooppalaisia veronmaksajia ja rohkeita päätöksiä nyt odotetaan. Passiamo adesso al punto... Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin kohta 12 esityslistassa. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 14 tuonti lihaan kohdistettavien eläinlääkillisten tarkastusten hallinnointi komissiossa vuonna 2004 toteutettujen hygienilainsäädännön uudistusten jälkeen. Kostinger, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin oikein sydämelliset kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Lasarolle ja hänen avustajilleen tästä esitetystä kertomuksesta ja keskusteluista, joita rakentavassa hengessä voitu käydä myös ennen tämän päivän kokousta. Samalla haluaisin kiittää komissiota kertomuksesta, joka liittyy tuontilihan rehujen tarkistukseen. Tämä perustuu tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen. Tämä erityiskertomus 14 kautta 2010, joka koskee tuontilihan kohdistettavia eläinlääkinnällisiä tarkistuksia vuoden 2004 toteutettujen hygienialainsäädännön uudistusten jälkeen. Tämä on tärkeää, koska elintarviketurvallisuus ja kansalaisten terveys on tärkeää. Mä tulen itse matalousalalta ja minä ymmärrän hyvin laadun ja elintarvikkeiden turvallisuuden merkityksen. Minun suositukseni ovat nyt työasiakirjassani. Kohdassa kolme nähdään sellaiset aiheet, joita haluan pitää erityisen tärkeinä. Nämä suositukset liittyvät jäsenvaltioihin tai Euroopan komissioon. Ehkä kolme suositusta voisin ottaa nyt esiin. Tilintarkastustuomioistuimen suositukset kohdassa kolme. Tämä ongelma on pitkälti kansalliselta tasolta – käy niin, että kansalliset viranomaiset eri syistä kokevat viestintäongelmia. Minun mielestäni komissio kuitenkin voisi tukea tässä jäsenvaltioita niin, että tehokkaammin paremmin käytettäisiin nykytietojärjestelmiä. Jäsenvaltioille tästä voisi olla ainoastaan hyötyä ja tällainen yhteistyö toimisi silloin paremmin. Tilintarkastustuomioistuimen suosituskohdassa neljä, kansalliset tarkastussuunnitelmat. Tässä toivoisin, että komissio olisi voimakkaammin läsnä ja että nähtäisiin läheisyysperiaate. Komissio voisi kuitenkin antaa omat suosituksensa. Tämä johtaisi yhtenäisempiin kansallisiin suunnitelmiin, joiden kautta voitaisiin tärkeimmät jäämät kattaa hyvin tarkkaan. Lihan tuonti, riippumatta siitä, mistä se tulee, pitäisi huolehtia siitä, ettei käy niin, että joissain maissa ei testata hormonijäämiä, anabolisia aineita, ympäristössä ja raskasmetalleja. Jos ajatellaan lainsäädäntötyötä tai tuomioistuin käsittelyitä, voitaisiin käyttää nyt tuomioistuimen puoleen, jos jäsenvaltiot eivät noudata olemassa olevia sääntöjä, eivätkä ole usean vuoteen. Mielelläni kuulisin komission kannan muutaman kysymykseen, erityisesti asetukseen 78 ja 882 2004. Miten tällaisissa puitteissa voitaisiin reagoida puutteisiin, jotka tulevat yhä uudestaan esiin ja huolehtia siitä, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa Yleensä on kyse samoista virheistä, jotka esiintyvät kautta vuosien. Lopulta haluaisin ottaa esiin kysymyksen, joka tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa tulee esiin, mutta sitä ei käsitellä eksplisiittisenä suosituksena ja se liittyy elintarviketuotannon kilpailukykyyn EU-ssa suhteessa kolmansiin maihin. Tilintarkastustuomioistuin aivan oikein on sanonut, että meidän EU-tuottajamme noudattavat EUn tuotantostandardeja, jotka eivät koske monia lihatuotteiden tuojia. Tämä koskee monia maataloustuotteita ja komission kertomuksessa, joka koskee eläinlääkintä- ja kasviterveystarkastuksia, jotka kohdistuvat elintarvikkeisiin, eläkkeisiin, eläinten tuontiin ja kasvien tuontiin. Näitä kysymyksiä pitäisi käsitellä erityisessä kertomuksessa ja kysyisinkin komissiolta, milloin tällainen raportti voitaisiin komissiolta saada. EUn maataloustuottajille tämä olisi varmasti tärkeä asia. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia sitten tilintarkastus tuomioistuin Latsaros Latsaro. Thank you, Mr. Chairman, and uh, many thanks to the committee. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myös valiokunnan esittelijälle rakentavasta yhteistyöstä, joita olemme, jota olemme tehneet tähän saakka. Lihatuotteiden tarkastukset ovat hyvin tärkeä osa Euroopan unionin turvallisuuspolitiikkaa, koska tuontiliha voi olla terveysriski kuluttajille ja myös elintarviketuotannolle EU:ssa. Meillä ei ole todistusaineistoa siitä, että 15 vuoden aikana nimenomaan puutteista tuontilihan tarkistuksissa olisi aiheutunut kansanterveysvaaraa. Toimien ansiosta Elintarviketurvallisuus on parantunut huomattavasti. Kolmesta miljoonaa euroa on käytetty eläintautien torjuntaan ja 100 miljoonaa elintarvike- ja rehuturvallisuustoimiin. 90-luvun elintarvikekriisit, BSE-kriisi, nimenomaan aiheutti huomattavasti ylimääräisiä kustannuksia EUn budjettiin ja myös jäsenvaltioiden budjetteihin. tuomioistuin arvioi komission valvontatehtävää, kun ajatellaan EUn lihantuonnin valvontaa uuden säätelypuitteiston alaisuudessa. Meillähän on 2004 vuodelta asetus, jolla uudistettiin hygienialainsäädäntöä. Paketti astui voimaan vuonna 2006. Meillä oli tarkistuksissa Ranska, Hollanti, Romania, sellaisia maita, joissa tuomioistuin kävi paikan päällä tarkastuspisteissä. Ja kolmessa jäsenvaltiossa, Liettuassa, Isossa Britanniassa ja Kreikassa käytiin myös elintarviketurvallisuusvirastossa. Hyvin tarkkaan tutkimme raportointimenettelyn, arviointimenettelyn ja erityisesti paneuduimme paneudumme eh, komission roolin valvojan tehtävässä. Tiettyjä sidosryhmiä myös haastateltiin lähinnä kuluttajien edustajia, teollisuuden edustajia, eli tuotteen edustajia. 2004 hygieniapaketin täytäntöönpano on viivästynyt ja edelleenkin se odottaa vielä loppuvaiheitaan tiettyjen säätelyaspektien osalta. Erityisesti yleis sopimusten täytäntöönpano kolmansien maiden kanssa, vahvistetut tarkistukset, konsolidoidut versiot lainsäädännöstä odottavat edelleenkin valmistumistaan. Tuontivalvonta on hyväksytty tietyissä sopimuksissa kolmansien maiden kanssa, mutta riittävästi tätä tukevaa todistusaineistoa ei ole vielä saatu kerätyksi. Meillä on Traces-järjestelmä ja myös nopean, nopea hälytysjärjestelmä RASFF. Niitä käytetään nopeasti ja hyödyllisesti kautta EUn. Kuitenkin kolmessa jäsenvaltiossa tietyt rajatarkastuspisteet eivät ole välittäneet kaikkia tietoja. Tämä vaikuttaa saatujen tietojen luotettavuuteen ja kokonaisuutena tietojärjestelmiin. Tarkistusten suorittamista seurataan jatkuvasti. Tuomioistuimen löydökset lyhyesti sanottuna ovat sellaiset, että havaitut puutteet on pystyttävä korjaamaan. Olemme esittäneet tiettyjä suosituksia komissiolle. Ensinnäkin hygieniapaketin lainsäädäntöpuitteet on saatava lopun viedyksi, konsolidoiduksi lainsäädäntö, traces ja rasv, ja niiden hyödyllisyys on arvioitava, on tehtävä suuntaviivoja, suoritusindikaattoreita siitä, miten elintarviketarkastuksia EU-ssa tehdään ja miten voidaan arvioida sitä, onko hygienipaketin tavoitteet saavutettu. Neljänneksi lisää parannusta tarvitaan riskiarviointimalliin. Ja viidenneksi pitää varmistaa, että jäsenvaltiot korjaavat havaitut puutteet mahdollisimman lyhyessä aikataulussa. Kiitoksia. Jos kysymyksiä on, vastaan niihin mielellään. Grazie. Diamo la parola alla... Kiitoksia. Sitten komissio, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair, and... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Komissio on täysin yhteistyössä ollut tämän kertomuksen osalta tilintarkastustuomioistuimen kanssa elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston nimissä komissiosta voin sanoa, että – me suhtaudumme hyvin vakavasti tuomioistuimen kertomukseen. Olemme olleet mukana, kun tarkastuskäynneillä on käyty ja me olemme olleet monta kertaa yhteistyössä näiden valmisteluiden aikana. Me olemme jo muodollisesti vastanneet erityiskertomukseen ja tämä vastaus löytyy kertomuksen liitteenä. Se on teillä siis käytettävissä. Mitä tulee erityisiin Löydöksiin me suhtaudumme niihin vakavasti, kuten aina me pyrimme aina tekemään parannuksia, jos niihin on mahdollisuus. Nämä eläinperäisten tuotteiden maahantuotit tarkastukset on monimutkainen aihe, jossa parantamisen varaa on aina. Joten me sitoutuisimme yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa, tarkastuksia hoitavien tahojen kanssa jäsenvaltiossa, jotta voitaisiin katsoa, miten nykymenettelyitä voitaisiin parantaa mahdollisimman pian jotta voitaisiin ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Tässä yhteydessä ottaisin kantaa joihinkin esitelijä Köstingerin kantoihin. Me odotamme totta kai mielenkiinnolla parlamentin kantaa tähän tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen. Me suhtaudumme parlamentin kantaan hyvin vakavasti. Ja meidän elintarvike- ja eläinlääkintätoimistomme on osa komission pääosastoa ja siksi me olemme vastuullisia parlamentin suuntaan. Hän viittasi tarkastuksiin kansallisella tasolla ja siihen, että tiedon puutetta on. Tämä on ongelma, johon tilintarkastustuomioistuinkin puuttui. Meillä on monia toimia suunnitteilla. Se siis järjestelmä ja tämä RASFF-järjestelmä. Tämä työ on nyt käynnissä. Nyt on nähty jo viime vuosina paljon edistystä. Esimerkiksi tuomioistuin totesi, että Alankomaissa ja Saksassa oli merkittäviä ongelmia Tresis-tietokantaan liittyen. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston edustajat ovat hiljattain käyneet Saksassa ja Alankomaissa tutkimassa Tresis järjestelmän toimintaa ja nyt on jo huomattu selkeä parannusta. Tässä yhteydessä sanoisin, että reiluuden nimissä on sanottava, että näillä jäsenvaltioilla oli jo hyvin toimivat kansalliset järjestelmät. Ongelma ja haaste oli se, että saada nämä maat luopumaan omista järjestelmistä ja täytäntöönpanomaan EUn järjestelmää, kunhan tuo päätös oli tehty ja nyt se on tehty. Ne ovat olleet läheisessä yhteistyössä meidän kanssamme. Monia muita toimia toteutetaan, jotta tiedonvaihtoa voidaan parantaa. Nyt esimerkiksi kohtaamme jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia työryhmä muodostelmassa täällä Brysselissä, ja silloin katsotaan kaikkia ongelmia, joita kohdataan EU-tasolla ja kansallisella tasolla tarkastusten osalta. Lisäksi meillä on Better Training for Safer Food-ohjelma, jossa erityisesti halutaan puhua rajatarkastuksista. Koulutustilaisuuksia järjestetään kautta EUn ja näin pyritään sitouttamaan kaikki tahot kautta Euroopan. Näin paremman koulutuksen kautta voidaan huolehtia paremmasta ruoasta. Jäsenvaltiot sitten, jotka useamman kerran ovat laiminlyönneet tehtäviään. Tämäkin on asia, johon on puututtava. Ei voida hyväksyä sitä, että jäsenvaltio toistuvasti jättää huolehtimatta tehtävästään. Me kyllä puutumme tähän, mutta sanoisin, että eläinperäisten tuotteiden tuonnin osalta meillä on kuitenkin melko hyviksä, hyvistä tuloksista kyse. Jäsenvaltiot ymmärtävät hyvin näiden tarkistusten merkityksen – ja kantavat vastuunsa vakavasti. Ei tämä sitä tarkoita, etteikö parantamisen mahdollisuutta olisi, mutta se on varmasti jo hyväksytty ajatus. Lisäksi olisi aina pyrittävä nopeaan ja tehokkaaseen ratkaisuun, ja tuomioistuin käsittely ei siksi ole aina toivottava. Lopulta esittelijä puhui tuonnista kolmansista maista ja siitä, miten tuotantokustannukset eroavat eri alueilla ja hän kysyi, koska parlamentti voi saada raportin, joka käsittelee tätä aihetta. Lisäisin sen, että vasta viime vuoden elokuussa komissio hyväksyi raportin, joka koskee kolmansista maista tuotojen tuotteiden tarkastukset. Tämä on parlamentin ja neuvoston käsittelyssä tai käytössä nyt. Aloite lähti Ranskan puheenjohtajakaudelta ja jos meillä on mahdollisuus käydä tämän tyyppistä keskustelua – ei ainoastaan sellaista, että siinä puhutaan tuonin turvallisuudesta. Siinä puututaan siihen, että nyt ollaan hyvin huolestuneita myös siitä, miten suuri ero tuotantokustannuksissa on EUn jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. Vielä tärkeämpää on todeta, että komissio on kyllä sitoutunut siihen, että esitetään uudelleen tarkastelu nykyasetuksiin niin, että saadaan kaikki valvontamekanismit saman tekstin piiriin. Tämä ei koske ainoastaan eläinperäisiä tuotteita ja eläimiä, vaan myöskin rehua yleisemmin ja muita elintarvikkeita. Me pyrimme edistämään tätä työtä vuonna 2012 ja silloin saadaan hyvä mahdollisuus käydä muiden toimielinten kanssa keskustelua. Kiitos. Kiitoksia. Nyt aloitamme keskustelun kollega Müller. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä mietintö. Ja on aivan asianmukaista, että sitä keskustellaan tässä valiokunnassa. Jos tarttuva eläintauti puhkeaa, niin sen vaikutukset budjettiin ovat valtavia. Meillä on tästä lukuisia esimerkkejä. Meillä on suu- hyvässä muistissa. Sikarutto ja niin edelleen. Eli tautien vaikutukset budjettiin ovat valtavia. Sain mietinnön aika viime tinkaan, luin sen läpi. Se on hyödyllinen, mutta yksi ongelma siinä on. Siinä puututaan vain laillisen tuonnin kysymyksiin. Kun katsomme tilannetta kymmenen vuotta sitten, kun suu- ja sorkkatauti puhkesi, niin silloinhan tämä ei aiheutunut laillisesta tuonnista, vaan nimenomaan laittomasta tuonnista. Vertaan aina tilannetta Euroopassa tilanteeseen Yhdysvalloissa tai Australiassa, niissä maissa, joissa itse olen käynyt. Jos sinne äh, mieli, niin täytyy täyttää kaavake. Jos on käynyt maatilalla viimeisen, viimeisten kolmen kuukauden aikana, niin se täytyy ilmoittaa. Ja jos ilmoittaa myönteisen vastauksen, niin sitten joutuu tarkempaan tutkimukseen. Eli he ovat kovin tietoisia näistä asioista. Australiassakin menettely on kutakuinkin samantapainen. Halusin kerran viedä todellista oikeaa, aitoa hollantilaista juustoa mukanani sinne. Ja tarkistus todellakin oli perinpohjainen. Jos Frankfurtin, Amsterdamin tai Lontooseen tulee, niin ei mitään tällaista ole. Kerran jos nyt kuvitellaan, että tulisin vaikkapa Afrikasta ja minulla olisi mukana niin makkara, niin ei sitä kukaan juuri välittäisi. Minä olen kuitenkin lakia kunnioittava kansalainen, joten näin en toimi. Mutta jos joku haluaa laittomasti tuoda jostakin maasta elintarvikkeita, niin se kyllä onnistuisi varsin helposti. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta tätä laitonta tuontia voitaisiin valvoa? Erityisesti kun verrataan tilannettamme Yhdysvaltoihin, ja Australiaan. Niillähän on, on melkomoinen saavutus kontollaan, kun ajatellaan, miten ne ovat voineet torjua näitä epidemioita. Tämä on oikeastaan päähuoleni. Tautien, eläintautien puhkeaminen Euroopan unionissa ja laiton tuonti. Se johti suu- ja sorkkatautti epidemiaan, jolla oli valtava vaikutus budjettiin. Sitten tuonti Intiasta. Iso Britannia ei oikeastaan käyttänyt tätä maksualennusmahdollisuuttaan täysin, kun, kun huomioidaan nämä vaikutukset, mitä sillä oli budjettimme. Sitten keskinäisyys vastavuoroisuus, kun ajatellaan tautien ehkäisyä. Euroopassa meillä on rokottamattomuuden politiikka. Tästä on näkemyksiä puolen ja vastaan, mutta sellainen on meidän perinteemme. Jos sitten kriisi syntyy, niin joudutaan maassa teurastuksiin. Esimerkiksi Alankomaissa tämä ei olisi enää mahdollista, koska poliittinen vastalauseiden myrsky olisi niin valtava. Meidän täytyy saada aikaiseksi rokotuspolitiikka. Ongelmana on se, että kukaan ei hyväksy niitä tuotteita, jotka sitten saadaan rokotetuista eläimistä. Me Euroopassa hyväksymme lihat lihatuotteita rokotetuista eläimistä, jotka tulevat Latinalaisesta Amerikasta. Tämä on ainut poikkeus. Miksi me emme saa muuta maailmaa vakuutetuksi niin, että ne hyväksyisivät tuotteitamme, jotka on, ovat rokotetuista eläimistä peräisin. Monet maat eivät hyväksy esimerkiksi maitoa sellaisista maitojauhetta eläimistä, jotka on rokotettu. Tämä on todellakin iso ongelma. Kiitoksia. Sitten komissio voi vastata kollega Mylderin kysymyksiin. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, two very pertinent and... Kiitos puheenjohtaja. Tässäpä olikin kaksi hyvin osuvaa kysymystä laiton ja laillinen tuonti. Romaniassa on nyt elintarvikeläin lääkintätoimiston edustajia tutkimassa näitä tuontikysymyksiä. Ei tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kohteena oleva tällainen virallinen tuonti, vaan henkilökohtaisesti matkustavien matkatavarat, kun he ylittävät rajoja – ei asia ihan niin mene, että emme kiinnitä tähän asiaan mitään huomiota. Kiinnitämme toki huomiota, koska kuten aivan oikein sanoitte, laiton tuonti on todella aito uhka. Jos katsotaan mitä tahansa eläintaudin ilmentymistä, niin on hyvin todennäköistä, että tauti on lähtöisin laittomasta tuonnista. Kyllä tässä työtä tehdään, valvontaa suoritetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ja sitten vertasitte Euroopan tilannetta esimerkiksi Australian ja Uuteen-Seelantiin ja vielä ehkä vähän myös Yhdysvaltoihin. Tässä meillä on suurempi haaste. Jos ajatellaan maarajojemme kokoa ja sitä, miten paljon matkustajat täällä liikkuvat, jos haluaisimme huolehtia samantyyppisestä valvonnan tasosta, niin meillä olisi varmasti valtavasti ongelmia rajoilla, kahnauksia, koska matkustajat eivät kyllä hyväksyisi tällaista tarkistusten määrää. Silti meidän pitää olla tarkkana. Yritämme parantaa asiaa erityisesti niillä rajoilla, joilla on erityisen paljon ongelmia laittomasti kulkevien tuotteiden osalta. Tämä on ongelma komissiolle ja jäsenvaltioille, mutta tämä on esillä, kun katsotaan uudestaan toimia uutta eläinterveyspakettia, josta Müller varmasti on hyvin tietoinen. Toinen kysymys. Rokottaminen tai ei, tämä on jättimäinen kysymys. Muistan konferenssin kymmenen vuotta sitten suja sorkkatautitapausten jälkeen, joita yhdistyneessä kuningaskunnassa oli. Silloin kanta oli se, että useimmat jäsenvaltiot eivät enää koskaan hyväksyisi näitä joukkoteurastuksia ja kuvia siitä, että poltetaan ruhoja. Ja siksi olisi siirryttä, siirryttävä rokotusten puoleen. Kuitenkin mainitsitte monet aidoista esteistä, esimerkiksi sen, että Eurooppa, eurooppalaiset kuluttajat tai eivät hyväksy tuotteita, jotka tulevat rokotetuista EUn sisältä tulevista eläimistä. Samalla tämä hyväksytään, jos eläimet on tuotu kolmesta maista. Ero, jonka haluaisin esittää tässä yhteydessä, on seuraava. Eurooppalaiset eivät hyväksy rokotuksia silloin, kun puhutaan suuresta tautiesiintymästä. Jos se on rutiinityötä eläinlääkinnällistä normaalia toimintaa, se voidaan hyväksyä, mutta jos suuren tauti leviintymisen yhteydessä yhdistetään jotenkin rokotus sairaaseen eläimeen, eläimeen, joka ei sovellu ihmisen kulutuksen, tämä on realiteetti. Tämä tunnistetaan esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan suu- ja sorkkatauti tapauksesta. Eli omat vähittäiskauppiat sanoivat silloin, että me emme myy näiden eläinten tuotteita. Eli ongelmaa ei olisi voitu ratkaista rokotusten kautta. Toinen kysymys tässä yhteydessä on se, että on hyvin hankala erotella tuotteet, jotka tulevat rokotetuista tai sairaista eläimistä. Eli vastaaineesta on vaikea nähdä, onko kyse eläimestä, joka on rokotettu tai sairaasta eläimestä. Näitä ongelmia pyritään ratkomaan, testaamaan, miten voidaan erotella nämä kaksi. Mutta tämä on hankala kysymys. Eläinlääkäriyhteisössä tästä keskustetaan lähes joka päivä. Usein alan lehdissä kirjoitetaan näistä aiheista. Uskoakseni tästä keskustellaan hyvin läheisesti, kun puhutaan tulevasta – työstä tässä, mutta kaikki eläinlääkintäpäälliköt Euroopassa tietävät, miten hankala kysymys tämä on. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Haluaako kollega Köstinger käyttää vielä puheenvuoron lopuksi? Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tässä lopuksi kiitos paljon komissiolle yksityiskohtaisesta esityksestä, jota voidaan pitää totta kai hyvin myönteisenä. Hyvä, että nyt jo myönteistä edistystä on tapahtunut. Uskoakseni juuri kollega Müllerin viimeinen kysymys osoitti, miten tärkeästä aiheesta on kyse. Tärkeää on, että johdonmukaisesti työstetään tätä aihetta. Kiitos vielä komission edustajalle ja erityisesti tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Kiitos. Grazie. Passiamo adesso. Kiitoksia. Sitten menemme kohtaan 13 esityslistassa. valtuuskunnan kertomuksen esittely. Valtuuskunta matkusti Italiaan 26-28. lokakuuta 2010. Päätelmät on toimitettu kaikille. Analyysi on hyvin yksityiskohtainen sen suhteen, mitä kolmessa päivässä havaitsimme, siis todella 26-28. 8. lokakuuta kahdella tärkeällä alueella Italiassa Abruzzossa muun muassa siellä valtuuskunnan tärkein tehtävä käsitteli varojen käyttöä vuoden 2009 Akilan, Akilan maanjäristyksen jälkeen ja sitten vierailimme kampanjan alueella. Siellä erityisesti tarkastelimme Euroopan unionin varojen käyttöä erityisesti koskien sitä, kuinka sitä käytettiin ympäristö- ja jäteongelmien ratkaisemiseen. Euroopan unionin varojen käytössä on paljon ongelmia Italiassa ja on, on todella vaarana, että järjestäytynyt rikollisuus voi hyötyä näistä varoista asiantuntijoiden ja tuomareiden kuulemisten mukaisesti on myös vaara korruptioon ja erityisesti jo havaitsimme tiettyjä näkökohtia, joiden kautta olisi todella vahvistettava tarkistuksia ja vahvistettava yhteistyötä jäsenvaltioiden, tässä tapauksessa Italian ja komission ja Euroopan parlamentin välillä. Varmaankin voimme hyväksyä nämä tulokset valtuuskunnan matkasta Italiassa. Se on ton, tämä, nämä tulokset on välitetty kaikille poliittisille ryhmille. Jos täällä on kollegoita, jotka haluaisivat puhua tästä, niin mm, sanan vapaa muussa tapauksessa hyväksymiseen, koska kaikki valiokunnan jäsenet ovat tähän voineet jo tutustua. Tämä on siis tällä selvä. Ja nyt olemme saaneetkin kokouksen vähän etuajassa päätöksen. millä on seuraavana koordinaattorinen kokous mikäli kaikki kollegat ovat paikalla, eivät taida olla. Yritetäänpä soittaa heidät paikalle, niin saamme ehkä kokouksen alkamaan vähän aikaisemmin. Kiitoksia.